IPN, I don't I? Yes. So, ladies and gentlemen, I think, um, I think we might... Hyvät naiset ja herrat, voimme aloittaa varmaankin. Täällä nyt ihmisiä tulee vähän joka paikasta. I'm sorry that uh, we've uh, moved around from... Anteeksi, että tässä nyt olemme joutuneet siirtymään huoneesta toisin. Se ei kuitenkaan ollut meidän vikamme. Toivotan teille tervetulleeksi tähän aika mukavaan huoneeseen, varsinkin kun täällä auringonpaiste näkyy ulkona. Ja on erityinen ilo toivottaa tervetulleeksi Mario Monti tänne valiokuntaamme kolmatta tai neljättä kertaa jo. Sen jälkeen kun aloitit tämän tärkeän tehtävän, tiedän, että kävit täällä kun meillä oli pitkä keskustelu edellisestä mietinnöstä. Ja sillä hyvin monet ajatukset ovat tulleet näistä keskusteluista esille. Joten ne olivat ikään kuin tällaisia kulmakiviä. Olemme seuranneet tätä kertomusta hyvin tarkkaan ja olemme ilahtuneita sitä aivan selkeästä ja suorastaan rehellisestä tavasta jolla olette näitä haasteita esitellyt, joita yhtenäismarkkinoiden uudelleen käynnistämisellä on edessään. Näinhän täytyykin tehdä, sen on osa sinun henkilökohtaista työtäsi. Olemme varmaankin Louis Grechin myötä täydentäneet tätä työtä aika hyvin. Nämä asiat ovat siirtyneet eteenpäin käsi kädessä ja sen jälkeen kun Grehin mietintö hyväksyttiin, muistaisin, että meillä on aika mielenkiintoinen lehdistötilaisuus Strasbourgissa. Sen huomasin siitä, että paneelissa oli paljon tärkeitä ihmisiä eikä niinkään lehdistöä, mutta tärkeää siellä oli se, että edustaja Gebhardin kanssa olimme paikalla. Se osoitti, että olemme hyvin samaa mieltä komission ja parlamentin kanssa näistä todella tärkeistä asioista. Siitä syystä on erityisen miellyttävää, että olet täällä tänään paikalla. Ja mukava kuulla, miten tämä kertomus on otettu vastaan, koska näitä alustuksia on pidetty aika monia. Ja sitten käsitys siitä, mitkä ovat näitä ongelmallisimpia kohtia, joita kannattaisi hoitaa, mitkä ovat näitä kunnianhimoisempia tavoitteita. Erityisen kiinnostuneita olemme niistä, koska olemme erittäin kunnianhimoinen valiokunta, mutta tietysti olemme myös kiinnostuneita kuulemaan eh, siitä, mitkä ovat ne mielenkiintoiset asiat, jotka vielä ovat tulossa. Joten annankin tästä puheenvuoron nyt välittömästi. Voimme vaihtaa näitä näkemyksiä. Tiedän, että kollegoilla on erityisaiheita, joista haluavat keskustella. Tervetuloa ja mielelläni annan auki puheenvuoron nyt sinulle. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On todella ilo ja kunnia olla vakituinen vierailija tässä valiokunnassa. Ja sen lisäksi todellakin arvostan sitä keskeistä roolia ja sen, mikä tällä valiokunnalla ja sen puheenjohtajalla on ollut. Tiedän, että se on auttanut paljon eh, ja sitä arvostetaan myös muissakin toimielimissä. Puhuit, sanoitte puheenjohtaja, että voisin sanoa näistä jälkikäteistä raporteista niin sanotusti, sillä Grehin on ollut tässä todellakin keskeisessä roolissa uusissa sisämarkkinoissa. Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä laajuudesta ja syvyydestä, mikä näissä reaktioissa on ollut. Komissio on tietysti se toimielin, joka teki aloitteen. Komission puheenjohtaja Barroso kutsui minut kollegion tapaamisiin 20. heinäkuuta ja silloin siis keskustelen hänen ja komission jäsenten kanssa seurannasta. Minulla on nyt tällä välin ollut myös paljon kahdenvälisiä tapaamisia monien komission jäsenten kanssa on ilo sanoa, että monet heistä ja heidän yksikkönsä ovat aloittaneet tämän analyysin ja raportin suosituksen äm, ottamisen mukaan heidän omiin aloitteisiinsa. Erityisesti tiedätte varmasti niistä aikeista ja jotka komissaari Barnier on suunnitellut. Ja on tärkeää pitää parlamentti ajan tasalla näistä aikeista. Ja hänen reaktionsa on siis todellakin hyvin rohkaiseva. Parlamentti ja tämä valiokunta ovat tietysti olleet ja ovat edelleen keskeisessä roolissa tällä politiikan alalla. Mielestäni tämä on hyvä kokonaisvaltaisessa näkökulmassa. Ja Louis Grekin mietintökin näyttää sen, muutkin valiokunnat osoittavat kiinnostusta esimerkiksi työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta keskustelee tästä. Myös poliittiset ryhmät osoittavat suurta kiinnostusta. Monet niistä ovat kutsuneet minut kokouksiin keskustelemaan tästä raportista ja seurannasta. Neuvosto ja te, puheenjohtaja, tekin olitte kilpailuneuvostossa toukokuussa. Se oli hyvin mielenkiintoista, mielenkiintoinen tilanne nähdä kilpailuneuvoston reaktiot ja myönteinen vastaus. Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto pani merkille raportin ja aikeet seurata sitä tässä lyhyellä aikavälillä, jotta voin vähän täydentää näitä tietoja toimielimistä. Haluaisin sanoa, että puheenjohtaja Trichet on kutsunut minut keskustelemaan Euroopan keskuspankin johtokunnan kanssa tätä lähestymistapaa sisämarkkinoihin ja talous- ja rahaliittoon Frankfurtissa siiskin tulen käymään. Ja esimerkiksi Business Europe pitää eurooppalaisen äm, huippukokouksen heinäkuun alussa ja sielläkin on annettu tälle aiheelle tilaa. Minulla on myös yhteyksiä ammattijärjestöihin ja eri sidosryhmiin. Mitä kaikesta tästä sitten saa? No kun teemme yhteistyötä olemme onnistuneet saamaan Euroopan poliittiselle kartalle sisämarkkinoiden aiheen, ja näin ei ollut vielä vuosi sitten. Näen tässä kaksi hyvin suurta haastetta kuitenkin. Yksi Yksi on ne suuret panostukset, jota tarvitaan yleisen mielipiteen vakuuttamiseksi ja poliittisten johtajien vakuuttamiseksi sisämarkkinoiden avainasemasta. Tästä avainasemasta euron kriisin suhteen ja rahapolitiikan kriisin suhteen monissa jäsenvaltioissa. Nämä kaksi seikkaa, kuten tiedämme, ovat nyt vieneet huomiota pois sisämarkkina-asioista ja tästä raportistakin, mutta samalla tarkkaavaiset tarkkailijat huomaavat, että yksi kriisin syistä on se, että ei ole todellista taloudellista liittoa euroalueella – komission jäsen Ren tänä aamuna sanoi, mainitsi ne sanat, joita usein käytetään, nimittäin, eli meidän pitäisi keskittyä eihän e, emussa, eli eurooppalaisuuteen. Meidän pitäisi lisäksi tehdä selvemmäksi yhteys sisämarkkinoiden ja talouskasvun välillä seuraavina vuosina ottaen huomioon, että raha- ja talouskriisi kriisin myötä on mahdotonta, että talouskasvun stimulointi tulee talousarviopuolelta. Sen pitää tulla rakenteellisen organisoinnin kautta. Ja tässä sisämarkkinat ovat myös tärkeitä. Eli työtä on tehtävänä, kun muokkaamme julkista mielipidettä näistä asioista. Vielä lopuksi haluaisin sanoa ilmaista miel- mielipiteeni tai huolenaiheeni. Kuten tiedätte, tässä omassa uudessa strategiassa, jonka esittelin komissiolle – puhutaan paketista. Eli saattaa olla vähemmän tai enemmän sympatiaa tiettyjä eri paketin osia suhteen, asia kohtaan, mutta olen vakuuttunut, että ellei laajaa pakettilähestymistapaa oteta käyttöön, niin silloin on ehkä hyviä aikeita, mutta hyvin vähän toteutettavia tuloksia, sillä useimmat yksittäisistä toimista, joita me kaikki pidämme tärkeinä sisämarkkinoille, kohtaavat vastarintaa. On vaikea muuttaa näitä kantoja, mutta se olisi suorastaan mahdotonta, ellei oteta käyttöön niin sanottua pakettia, jossa kaikki voivat löytää jotakin, joka on ehkä vaikeaa niellä, mutta myös jotakin myönteistä, joka on esimerkiksi tietylle yhteiskunnan osalle tärkeää. Tämä siis mielestäni on todellakin avain. Se tarkoittaa kuitenkin, että jos vakavaa ja todellista edistystä halutaan saavuttaa, niin silloin huipputason poliittinen johtajuus pitää olla todellista, ja se on Euroopan komission puheenjohtajan käsissä. Olen hyvin optimistinen, sillä hän juuri aloitti tämän toimen ja määritteli sisämarkkinan strategisesti erittäin tärkeäksi painopisteeksi. Ja hän siis tilasi tämän raporttini. Toisaalta Eurooppa-neuvostonkin puheenjohtajan pitäisi ottaa tämä yksi, yhdeksi painopisteistä. Vain näin mielestäni on mahdollista tuoda eri eri koko, neuvostokokoonpanojen, esimerkiksi ECOFINin, sosiaaliasioiden neuvoston ja niin poispäin. Eli näiden koko, kokoonpanojen toimet pitäisi tuoda näin äm, lähemmäksi toisiaan. Niinpä lainsäädännön fast track-menettely, nopea menettely, josta me molemmat pidämme, olisi tässä siis sopiva. Pähkinän kuoressa siis, jos, siis tässä nyt Minun, minun, täm, minun oma panostukseni ei ehkä olisi yksityiskohtainen keskustelu tietyistä ehdotuksista, vaan ehkä siitä, miten yhdessä voimme saavuttaa tavoitteen, joka on luoda tai pitää yllä vahvaa poliittista huomiota tästä aiheesta, vaikka se onkin epäseksikäs ja ja tylsä ja niin poispäin. Kiitos paljon. Well, thank you very much. Uh... Kiitoksia Mario kovasti tästä mielenkiintoista katsauksesta. Ja olisin pyytänyt itse asiassa Louis Grichia vastaamaan tähän ensimmäisenä, koska se olisi ehkä asia mukana, mutta eh, ensin muutama kommentti luonnollisesti meitä on äh, kannustanut kovasti tämä sinun työsi ja Barnien ajatukset. Ja varsinkin se viesti, jonka välitimme hänelle, on se, että sisämarkkinoissa on kysymys nimenomaan kansalaista ja kuluttajista. Näinhän sinäkin totesit tässä kertomuksessasi. Meidän täytyy saada tukea kansalaisilta ja äänestäjiltä yhtenäismarkkinoille, jotta sillä on tätä houkuttelevuutta ja uskottavuutta. Ja siinä on aika paljon mielenkiintoisia ajatuksia siinä, miten se saadaan toimimaan. Esimerkiksi, että ottaisiin luettelo top 20 erilaisia valituksia, joita kansalaisilla on. Kyllä minusta me olemme saaneet aikaiseksi aivan hyviä uusia suuntia ja ehkäpä uuden tällaisen painopistealueen pois tällaista teknokraattisesta tarkasteltavasta ja Louisin varmaankin sai 580 ääntä, puolta ääntä kertomukselle, mikä osoittaa, että asia on tärkeä kaikille eri poliittisissa puolueissa. Monet kollegat haluavat käyttää puheenvuoron. Louis Grech ehkä nyt ensin. Sitten Schwab, Gebhardt, Buzo ja Ryyle, nämä meidän hyvin kovaa työskentelevät koordinaattorimme. Katsotaan, miten mennään. Ehkäpä kolme puheenvuoroa ja sitten aina vastaukset. Katsotaan, miten tämä sujuu. Sitten Koratsa Bild, Koreata Campos ja Rapti ja Vailaa. Monia muitakin. Tiedän, että voit olla tällä paikalla vain neljään asti. Ja tärkeä jalkapallomatsikin alkaa neljältä. Kiitos. Ja seuraavana Louis Grech. We are in agreement with you, Professor Monti, that when you say that the kun te sanotte, että lisämarkkinat ovat yhä epäsuosituimmat, niin tänä päivänä ne ovat myös tärkeämmät kuin koskaan. Sisämarkkinat ovat erittäin tähdellinen strateginen seikka, jos me haluamme korkeasti kilpailukykyisen mallin Euroopassa saada aikaiseksi mutta minun mielestäni komissiosta tulevat viestit ovat hyvin sekalaisia. Yhtäältä komissiojäsen Barnier on hyvin myönteisesti ja proaktiivisesti suhtautunut ja on valmis toteuttamaan konkreettisia toimia yhtenäismarkkinoiden elvyttämiseksi. Toisaalta sitten puheenjohtaja Barroso sanoo, että sisämarkkinat ovat talouden kulmakivi, mutta sisämarkkinoita ei onnistuttu kuitenkaan lippulaivaksi asettamaan 2020 strategiaan. Onko mahdollista, vaikka kenties on liian aikaista sanoa, että kolmas haaste, jonka tässä ne mainitsitte, on se, että tässä on tällaista hyväisyyttä ja että tässä on tiettyä ristiriitaa komission neuvoston eri sanamuodossa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äm, nyt todellakin äm, yhtyä tähän Louis Grechin mielipiteeseen. Olen myös sitä mieltä, ja professori Monti tekin viittasitte siihen, että meidän pitää todellakin vakuuttaa äm, yle, suuri yleisö sisämarkkinoiden eduista, mutta nyt on talous- ja rahakriisi ja monet kansalaiset uskovat, että sisämarkkinoiden edut, ja puhun, puhun tässä ennen kaikkea kotimaastani, ja kansalaiset siis uskovat, että nämä edut olisivat itsestään selviä ja että sisämarkkinoiden nämä ö, ovat sisämarkkinoiden itsestään selviä. Toivomme siis todellakin sitä, että saamme aikaiseksi tällaisen positiivisen julkisen mielipiteen. Ja kuten sanoitte, meidän pitää käyttää tällaista pakettilähestymistapaa. Siihen vielä kaksi huomautusta. Ensinnäkin on vaikea meille toteuttaa tätä, sillä mehän otamme teidän raporttimme pohjaksi poliittiselle työlle ja monissa kohdissa olemme hyvin samaa mieltä, mutta toisaalta voisimme mennä muutamassa kohdassa ehkä vielä pidemmällekin. Mutta minua vielä kiinnostaisi, mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimmät toimet, jotka ovat suorassa yhteydessä toisiinsa, jotka siis ovat todellakin keskeinen osa tätä pakettia. Raporttihan on hyvin pitkä, olen se kyllä lukenut, mutta voisitteko ehkä toistaa, mitkä olennaiset osat tästä paketista pitäisi todellakin toteuttaa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että voimme jatkaa tätä keskustelua. Tämä on todellakin hyvin hyödyllistä. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitää työskennellä kahden periaatteen parissa, kuten professori Monti tekin teitte. Yksi on se, on, yksi on tämä pakettilähestymistapa, jossa on myös kokonaiskuva politiikasta, eli ei ole mitään tällaista sirpaloitunutta lainsäädäntötyötä tai sirpaloitunutta kuvaa, vaan että meillä on kokonaiskonsepti. Tämä mielestäni liittyy poliittiseen visioon, eli siihen, mihin suuntaan me haluamme politiikassa itse asiassa mennä. Jos meillä on visio ja tavoite, niin on helpompi keskustella asiasta myös kansalaisten kanssa kuin, kun siis äh, muissa tapauksissa. Toinen seikka on se sitten, josta, jota, joka mainitaan myös Louis Grehin mietinnössä. Eli nämä, esimerkiksi nämä top 20 kansalaisten huolenaiheet, ja komissiohan jo työskentelee tämän asian parissa. Mielestäni tässä yhteydessä meidän pitäisi myös mennä hieman pidemmälle, kun sanomme, että niin tällaisia ovat kansalaisten valitukset tai huolenaiheet, mutta ne ovat myös ilmais, muoto kansalaisten tarpeille, johon meidän pitää vastata. Eli silloin emme puhu pelkästään ongelmista tai kansalaisten valituksista, vaan myös myönteisistä toimista, joilla voimme ratkaista ongelmat. Se on se toimi, joka pitää olla etusijalla tulevaisuudessa. Jos tämä on myös teidänkin tavoitteenne, niin olette kyllä vakuuttanut minut ja minun poliittisen ryhmäni. Kiitos. Now, um, I wonder if, uh... No nyt ehdottaisin, että antaisin äh, Montille mahdollisen puhua. No, mutta Koratsavit haluaa todella mielellään esittää kysymyksiä. Hänen täytyy lähteä 15 neljä. Joten annamme hänelle sitten mahdollisuuden esittää kysymyksiä sitten. Muuten saa vastata näihin neljään ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten mennään eteenpäin sitten buzoihin ja ryyleen. Minä... Olen hyvin iloinen tästä. minun täytyy lähteä lennolle. En viimeksi voinut kiittää ja onnitella Herra Montia, joten nyt käytän mahdollisuutta hyväkseni. Te puhutte oikein hyvään aikaan, koska ta- taloudellinen kehitys ja työllisyyden luominen liittyy siihen, että markkinat asetetaan keskeiselle sijalle ja täytyy keskittyä reaalitalouteen. Sieltä ratkaisu löytyy. Kysymys on nyt se, millä tavalla me voimme toteuttaa ja panna täytäntöön tätä. Mielelläni kuulisin teiltä, millä tavalla me voimme saada aikaiseksi niin poliittista kuin kansalaistenkin hyväksyntää tälle. Ja haluaisin myös komissiolle tässä nyt puhua ja pyytää komissiota todella seuraamaan hyvin konkreettisella ja nopealla tavalla tässä, ottaen mukaan myös ehdotuksen Herra Montin suosituksen yhtenäismarkkinapäätökseksi. Ja millaisia konkreettisia askelia te näette, Herra Monti, tässä nyt tulevaisuudessa, jotta voidaan saada konkreettisia toimia aikaiseksi? Kiitos. Uh, yes. Um... Niin. Edustaja Grech, vielä kerran onnittelut tästä mietinnöstänne. Olen ilahtunut, että näen nämä samankaltaisuudet näissä meidän lähestymistavoissamme. Ymmärrän kyllä näkemyksenne siitä, että yhtenäismarkkinat eivät ole 2020 strategian lippulaiva aloitteiden joukossa. Toivottavasti se ei kerro siitä, että poliittista mielenkiintoa tässä suhteessa puuttuisi. Minä haluaisin saada sisämarkkinat enemmänkin poliittisen energian tarjoajiksi koko 2020 aloitteeseen sen sijaan, että se olisi pikkuinen laatikko, jossa lippukin on päällä. Ja olen ilahtunut tästä vahvasta sitoumuksesta jonka olette huolissanne huomata Barniessa, kun hän on sisämarkkina-asioista vastaava komission jäsen. Täytyy sanoa, että se mitä olen ehdottanut tässä omassa kertomuksessa, niin menee itse asiassa jo vähän pidemmällekin kuin mitä komissio, komission jäsenryhmä Michel Barnien alaisuudessa on tehnyt. Olin ehdottanut sitä, että meillä olisi hetkinen, luenpa nämä neljä riviä tästä. Komission puheenjohtajan johtava rooli on perustavanlaatuisessa asemassa, että saadaan kokonaisnäkemys asiaan. Komission jäsenistä muodostuva ryhmä, joka kannattaa kaikkia taloudellisen integraation eri näkökohtia, jos johtajana on puheenjohtaja tai sisämarkkina asiasta vastaava komissio ja sen silloin, kun puheenjohtaja on paikalla, voisi olla asianmukainen elin politiikan muotoilemiseksi. Ja nyt on otettu käyttöön komission jäsenistä koostuva ryhmä ja puheenjohtajana on sisämarkkinakomissaari mutta jos puheenjohtaja tulee paikalle, niin silloin tietysti puheenjohtaja on puheenjohtajana. Eli joka tapauksessa näiden muodollisuuksien lisäksi, kun olen nyt elänyt tätä Euroopan komission elämää kymmenen vuoden ajan, niin minusta oleellista on se, että jokainen komission jäsen tuntee sen kannustimen, että hänen pitää kehittää omaa työtään omalla politiikan alallaan yhteistyössä näiden yleiskattavien tavoitteiden kanssa, jotka koskevat taloudellista integraatiota sisämarkkinoita. Silloin se on mahdollisesti helpompi saavuttaa, jos sisämarkkinakomissiosanilla on johtava rooli tässä, sillä muuten ne ei välttämättä näitä panoksia tuoda niin paljon tähän yhteiseen asiaan. Nämä ovat pikkuongelmia, jotka eivät suinkaan ole aina epärelevantteja. Tiedän, että puheenjohtaja on sitoutunut ja varmasti oikeat organisatoriset ratkaisut luonnostellaan. Edustaja Schwab. So. Tämä paketti merkitti sitä, että kaikkien täytyisi olla tämän paketin puolella. Muistan, että se palatsissa vuonna 2008 josta Gebhardkin oli paikalla, kun Kaikki Atali-komitean jäsenet veivät tämän kertomuksen Sarkozylle ja puheenjohtaja Jacques Attali suorella rohkeudellaan totesi puheenjohtajalle. Kaikki tämä lähetettiin siis televisiossa suoran lähetyksenä totesi, että hyvä presidentti, meillä on tässä 316 ehdotusta. Teidän täytyy sitten hyväksyä ne kaikki tai sitten hylätä ne koska tässä on selkeä, looginen johdonmukaisuus. Ja presidentti oli juuri sillä tasolla, kun mitä häneltä odotettiinkin, kun pyrittiin käymään siis tätä vuoropuhelua Jean Catalin kanssa. Aivan oikein siis, edustaja Schwab, kuten toteatte, näitä yksityiskohtia täytyy pohtia. Haluan vain vedota siihen, että meillä täytyy tällainen paketti olla. Ja tämä liittyy edelliseen vastaukseen. Vaikka meillä olisi kaikkein upeimmat menettelyt, jotka kohdistuvat pelkästään sisämarkkinoihin, joka sinänsä on jo laaja alue, niin se ei kuitenkaan ole riittävä. Minun mielestäni siinä täytyy olla myös mukana näkökohtia, jotka liittyvät sosiaaliseen puoleen, teollisuuspolitiikkaan, kauppaan ja ulkosuhteisiin, myös kilpailukyky ja valtion tuki, kuten myöskin veropolitiikkaan liittyviä näkökohtia. Ja siitä syystä tämä mielestäni on välttämätön ehto sille, että loppujen lopuksi sitten saadaan aikaiseksi yleissopimus. Eli alustava päätös on siitä, että ollaanko vakuuttuneita siitä, että tarvitaan laaja paketti. Ja sen jälkeen tietysti käydään keskustelusta yksittäisistä osioista. Se tulee vasta toisella siellä. Edustaja Gebhardt. Pidin kovasti teidän myönteistä tavastanne kääntää nämä 20 kaikkein useimmin esiintyvää valitusta tiedonhakumatkaksi siihen, että löydetään, mitkä ovat ne 20 kaikkein suurinta tavoitetta kansalaisella on sisämarkkinoilla. Jos se hoidetaan näin, niin minusta se ei silloin ole niin itseään tuhoavaa, vaan paremminkin ottaa huomioon kansalaiset ja on rakentavampi, innostuneempi tapa käsitellä näitä asioita. Se, oli mielestä, se olisi mielestäni erittäin älykäs lähestymistapa. Edustaja Koratsa Wild. Aluksi ajattelin kyllä vastata teille italiaksi, että puhutte italiaa. Ja pelkäänpä, etten voi vastata teille ruotsiksi. Mutta kiitoksia kuitenkin näistä näkemyksistänne ja arvostuksestanne. Ja minusta teidän näkemyksenne on erittäin tärkeää, jonka esititte siitä, että, että lisätään poliittista ulottuvuutta, poliittista tietoisuutta tästä äh, yhtenäismarkkinapisteestä. Ja riippumatta siitä, missä käy eri foorumeilla keskustelemassa näistä äh, taloudellisista tai eurooppalaisista kysymyksistä, niin te olette ollut erittäin suuri tämän lähestymistavan puolustaja. Ja se, mitä totesitte kasvusta, siitä, että on vaikea löytää muita kasvun lähteitä Euroopassa, sen tulisi ehdottomasti olla voimakas elementti, kun pyritään aktiivisemmin viemään sisämarkkinoita eteenpäin. Thank you very much indeed, and you, you left us with more ideas. Niin, meille siis enemmän ajateltavaa. Mutta minusta ajatus siitä, että sisämarkkinat tarjoavat poliittista energiaa EU 2020-strategialle, on kyllä todella mielenkiintoinen kuvaus. Ja tämä valiokunta pitää itseään myöskin tällaisen poliittisen energian tarjoajana. Tän, tähän ainakin kollegat pyrkivät. No nyt sitten seuraavaksi Buzoi ja Ryyle, Correo de Campos ja Trianta Filideskin siihen päälle. Aloitamme sitä seuraavan kierroksen Trianta Filideksestä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Monti, voitte vastata minulle italiaksi. Me romanialaiset rakastamme Italiaa, joten ilolla sitä kuulisin. On hyvin mielenkiintoista kuulla näitä konsultaatioita ja näkemyksiä monilta ihmisiltä eri toimielimistä. Olisi hyvä, jos meillä olisi enemmän aikaa keskustella paketistanne, mutta nyt meillä on mahdollisuus keskustella tämän täytäntöönpanosta, joten tehdäänpä se. Me, minä uskon, että me tarvitsemme kunnianhimoisen paketin ja me tarvitsemme hyvin vahvoja toimia monilla eri alueilla. Jos meillä on tämä paketti, jossa on erilaisia toimia, niin se voi olla ihan hyvä ajatus. Mutta tähän liittyy tiettyjä ongelmia, joita ei ole helppo ratkaista. Annapa esimerkin tästä. Ja kenties tässä voidaan pohtia, miten tällainen tilanne voitaisiin ratkaista. Tämä liittyy ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen tiedätte, että minulla on ollut joitakin sellaisia tapauksia, joissa kansalaiset menevät toiseen maahansa kuin oman kotimaahansa ja haluaa vuokrata, vuokrata asunnon tai avata pankkitilin, niin tapa kohtaakin hyvin absurdit tilanteet. Joissakin jäsenvaltioissa ei voi ilman pankkitiliä pankkitiliä vuokrata asuntoa, mutta pankkitiliä taas ei voi avautua, avata, jos ei ole asuntoa ja osoitetta antaa. No tässä tilanteessa kansalainen on kaiken absurdiuden keskellä. Mietinpä, millä tavalla tällaiset asiat voitaisiin ratkaista. Sitten keskinäinen päätösten tunnustaminen ja vapaan liikkuvuuden kortti ja muut asiat, joita olette esittäneet, ne ovat sellaisia, joita voin hyvinkin suositella ja ne on helppo laittaa täytäntöön. Kiitokset ja onnittelut tekemästäni työstä. Minäkin haluaisin kiittää teitä työstänne ja viitata myös siihen, että todellakin painotitte kestävyyttä, eli uudet, uusia haasteita tässä myös ekologisessa kriisissä. Pidän mielestäni, pidän myös oikeana siitä, että mainitsitte, että komissio ei välttämättä pidä tätä pakettina ja että joissain olosuhteissa äm, tässä voi olla liikkuvaraa. Mutta tärkeää ovat nämä mittarit. Sanotte, että pitää ottaa mukaan sekä sisämarkkinoiden vastustajat, epäilijät äm, ja että myös kannattajat. Me kaikki haluamme osallistua tähän ja tehdä tästä menestyksekään projektin. Se on tärkeää, mutta jos katsomme, ketkä harjoittavat eniten kritiikkiä sisämarkkinoilla, niin se liittyy myös tietysti talouskriisiin. Kansalaisilla on se tunne, että ei ole tehty tarpeeksi. Markkinat on avattu, mutta ei ole tarpeeksi kontrolleja, valvontaa. Miten voimme tehdä tämän, jos katsomme esimerkiksi mielipiteitä neuvostossa, niin äm, tämä vaikuttaa kyllä mielestäni hyvin vaikealta. Well, I hope you're overly pessimistic. No toivottavasti olette erityisen pessimistinen edustaja Ryylä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun aika tässä kuluu, niin mielestäni meillä on tässä nyt professori Montin kertomus ja se on yksi harvoista myönteisyyden merkeistä viime kuukausina. Tämä hyvin huolellisesti valmisteltu kertomus on luonut taakseen paljon luottamusta ja saanut seuraajia. Ja tämä on todellakin yksi harvoista myönteisistä merkeistä nykyrahoitus- ja talouskriisin aikoina ennen puhuttiin taloudesta ja rahoituksesta, nyt pitää puhua rahoituksesta ja taloudesta. Me kaikki tiedämme, että sisämarkkinoiden laajentamiseksi meidän täytyy lisätä kulutusta. Ja kaikki taloudelliset ö, toimet, joihin on ryhdytty, johtavat siihen, että kulutus ö, vähenee. Vaikka presidentti Obama onkin yrittänyt kannustaa omaa ja muita maita kuluttamaan enemmän ja siirtämään myöhäisemmäksi kaikista rajoittavampia toimia, niin meillä on kyllä nyt edelleen tämä kulutusblokei este menossa. Vaikka, yritäis, vaikka saisimmekin kulutuksen kasvamaan, niin no, meidän täytyy omat läksymme hoitaa tässä. Tätähän herra Montikin suosittelee. Meidän täytyy täällä hoitaa omat tehtävämme ei tässä nyt ole kysymys vain siitä, että kulutus on hieman jämähtänyt. Meidän täytyy olla tässä hyvin varovaisia sanojen kanssa. Sanojen kanssa. Eikä tässä ole suurta eroa sen välillä, mitä tässä nyt viitattiin komission puheenjohtajan puheeseen markkinoiden seuraavista askelista ja sitten taas neuvoston puheenjohtajan sanoihin. Meidän täytyy kenties vielä vakuuttaa neuvoston puheenjohtajaa asioista niin, että saadaan samanlainen vakaus, vakaus ja vakuutus sanojen taakse. Komissiolla on kolme suurta mahdollisuutta tässä toimia – meidän täytyy kyseenalaistaa omat toimemme. Meillä on kolme suurta mahdollisuutta kehittää sisämarkkinoita kuluttajien osalta. Meidän täytyy kuluttajasuojadirektiivi saada hoidettua loppuun. Toiseksikin meidän täytyy palveludirektiivin arviointi toteuttaa palveludirektiivin tulokset ovat hyvin kaukana hyvästä. Meidän täytyy ymmärtää minkä vuoksi. Ja kolmanneksi meidän täytyy vielä arvioida tätä lainsäädäntöä, joka liittyy ammattihenkilöiden liikkuvuuteen. Tämäkään ei ole ollut suuri menestys. Meidän täytyy oppia näistä tapauksista. Hyvä puheenjohtaja, minä vielä korostaisin sitä, että meidän ei pidä menettää rohkeuttamme, kun yritämme tehdä sitä, mitä haluamme tässä auttaa. Uh, Professor de Campos. Would you like to, to... Kiitoksia. Haluaisitteko nyt vastata näihin kolmeen kysymyksiin? Um, thank you very much. Kiitos. Jokainen, jokaista teistä haluaisin kiittää näistä kysymyksistä ja huomautuksista. Herra Busoi, tämä on kovin konkreettinen dilemma, jonka mainitsitte, joka siis koski kansalaisia, jotka muuttavat toiseen jäsenvaltioon. Tässä on siis tämmöinen mahdottomuuden teoreema tähän näiden, tämän osoitteen ja pankkitilin välillä. Tämä on yksi esimerkki öm, ähm, nykyisten sisämarkkinoiden ongelmista. En ole nyt siinä asemassa, että voisin antaa teille konkreettisen toiminnallisen vastauksen. Mutta tämän pitäisi ehkä olla yksi niistä top 20 valituksista. Ai kyllä, niin se taitaakin jo olla sillä listalla. Tämä on siis sellainen asia, jossa neuvoston, komission ja parlamentin painostus pitäisi saada jäsenvaltiot ottamaan velvollisuutensa vakavasti. Tämä ei pitäisi olla kovin hankala ongelma ratkaista. Ja tällainen ongelma taas hank- vaikeuttaa tai huonontaa sisämarkkinoiden imagoa niin sanotusti huomattavasti. Öm, sanoitte, että äm, siis Rova Ryyle sitä, että äh, arvostatte kestävyyden painottamista kertomuksessa, niin kertomuksessa mainitaan kestävyys kaksi kertaa. Yhden kerran, kun puhutaan vihreästä kasvusta, energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä, mutta kun ajattelemme, niin kaikki nämä toi, toimet, niiden pitäisi tehdä yhdentymisestä, yhtenäistämisestä kestävää, sillä kuten tiedätte arkipäiväistä poliittisesta kokemuksestanne, eurooppalainen integraatio ja markkinoiden yhdentyminen on heikentynyt ja se, se on tullut kyseenalaiseksi. Me yritimme kartoittaa kertomuksessa näitä huolenaiheita – ja näitä esteitä integraation jatkumiselle. Tämä kestävyyden konsepti on siis todella voimakas. Se vaikuttaa myös vaikuttavasti, huomattavasti sisämarkkinapolitiikkaan. On paljon vahinkoa on syntynyt talouskriisissä ja näissä liiallisuuksissa rahoitusmarkkinoilla. Tämä tämmöinen tietty väsymys, markkinaväsymys, ja, joka johtui myös markkinatalouden huonosta imagosta, ja joka loppujen lopuksi oli syynä myös tässä, mm, niin olisin loppujen lopuksi myös pessimistinen tulevaisuuden suhteen, sillä minun mielestäni se, mitä Euroopan instituutiot tekevät esimerkiksi rahoitusvalvontapaketin syntymiseksi. Nämä panostukset ovat huomattavia ja kannat esim. etenkin täällä parlamentissa ovat rohkeita ja toivon, että loppuratkaisu on lähempänä parlamentin kantaa kuin muita kantoja. Sitten Correira de Campos. Niin, todellakin Kulutusta pitäisi kannustaa, sillä se kulkisi käsi kädessä sisämarkkinoiden kehittämisen kädessä. Miten voimme kannustaa kuitenkin kulutusta aikana, jolloin puhutaan siitä, jolloin on niin sanottu kilpailu talousarvion vakauttamisen suhteen. Tässä pääsemme takaisin siihen, mistä puhumme aikaisemmin, eli miten saada enemmän tarjontapuolelta kasvua ja markkinoiden integraatiota. Yksi vinkki minun näkökannastani olisi se, että esimerkiksi Saksalla on keskeinen rooli, kuten monissa eurooppalaisissa asioissa itse uskon, että ei ole kovin paljon järkeä tehdä niin kuin monet tekevät, eli laittaa paineita Saksan niskaan, että Saksa ei olisi niin tiukka talousarvion suhteen tai budjettisuhteen, jotta eurooppalaista kasvua tuettaisiin. Saksa Saksan taloudellisen filosofian mukaan kulutus ei ole huono asia, mutta jos siihen liittyy budjettialijäämä, niin silloin se voi olla huono asia. Mutta miksi emme yrittäisi painostaa Saksaa olemaan saksalainen? Eli, eli para, äh, palattaisin Ludwig Erhardtiin ja sosiaalisen markkinatalouden syntymiseen. Se on juuri se, mitä Saksa teki 50-luvulla, kun keksittiin freiburg pohjalta sosiaalinen markkinatalous. Ja se on juuri se syy, miksi me Rooman sopimuksessa on, äm, on nämä seikat mutta Saksaan ei ole yhdistymisensä jälkeen ollut niin innoissaan enää tästä asiasta. Minulla on sama kanta kuin monilla saksalaisilla taloustieteilijöillä, että jos Saksa esimerkiksi avautuisi, vapauttaisi enemmän sisäisiä palvelumarkkinoitaan, se olisi jotain, jotakin, joka menisi siihen suuntaan, että olisi enemmän markkinaa niin sanotusti. Koko auktoriteetillään. Saksa voisi johtaa, johtaa tällä tiellä sen sijaan, että olisi jarru integraation tiellä, niin kuin se on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hyvä puheenjohtaja, mielestäni olisi hienoa nähdä odottamaton allianssi Saksan hallituksen ja uuden yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä, kun kehitettäisiin uusi aika markkinataloudessa Euroopassa. Kaikki muut ottaisivat tämän todellakin huomioon ja joutuisivat seuraamaan tällä tiellä. Herra Correa de Campos, tämä lähestymistapa tietysti myös kannustaisi lisää kulutusta, mutta ei tällaisella budjettistimuloinnilla, jota Saksa ei hyväksyisi. Lopuksi mainitsitte kolme hyvin tärkeää kenttää, eli ihmisoikeudet, palveludirektiivi ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Juuri nämä kolme seikkaa, niillä uuden, uusi lähestymistapa sisämarkkinoilla pitäisi testata ja komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja, kuten jo sanoin muutama minuutti sitten, niin komission puheenjohtajan rooli on todellakin tässä ratkaiseva, jos haluamme edetä. Kertomuksessani mainitsen myös neuvoston puheenjohtajan nimittäin seuraavalla tavalla. Nyt kun Eurooppa-neuvosto pysyvän puheenjohtajansa myötä voi antaa enemmän jatkuvuutta talouden hallinnossa EU:ssa olisi ehkä hyödyllistä, jos olisi huippuluokan kattava, kattavaa ohjausta neuvoston panostuksesta tähän unionin pilariin, eli sisämarkkinoiden aloiteoikeus ja täytäntöönpano-oikeus on tietysti komissiolla edelleen, mutta koko koko äm, sisämarkkinoiden vahvistaminen hyödyttäisi koko EUta, jos Eurooppa-neuvosto pitäisi tätä yhtenä avainalueena, johon kiinnittää aina huomiota. Jos siis puheenjohta- pysyvälle puheenjohtajalle annettaisiin valtuudet, jolla tämä tehtäisiin poliittisella visiolla ja tiivissä yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa, olemme nähneet, että EU on laajentunut jo 30 vuotta ja on kehitetty patenttia, mutta ei ole saatu oikeasti Eurooppa-patenttia. Mutta tämäkin on seurausta puutteellisesta johtajuudesta neuvostossa, sillä tämä ei ole parlamentin tai komission ongelma, vaan tämä on neuvoston ongelma. Puutteellinen johtajuus on johtunut myös tästä Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden äm, rotaatiosta, mutta nyt kun on pysyvä puhe, puheenjohtaja, niin nämä aiheet, jotka ovat elintärkeitä sisämarkkinoilla ja joista käsitellään et, esi, eri neuvoston kokemuksessa, niin niitä pitäisi ajaa Eurooppa-neuvostossa sillä ehdolla, että me onnistumme vakuuttamaan, että tämä on todellakin tärkeä osa eurooppalaista integraatiota, nämä sisämarkkinat siis. Um, Kiitoksia. Vielä kolme puheenvuoroa. Älkää ollenkaan olkaa huolissani siitä, että astutte hieman rajojen yli. Kyllä me tästä nautimme ja on oikein hyvä, että laajennatte meidän näköalojamme tässä monella tapaa. Ja tässä on paljon mielenkiintoisia ministeriyhteyksiä tällä hetkellä Lontoon ja Berliinin välillä ja oikein hyvä, jos niitä rohkaistaan. Odotamme innolla tulosta tästä, aivan kuten sanoitte tässä. Mutta toinen seikka on se, että minä itse asiassa olen kirjoittanut Euroopan neuvoston puheenjohtajalle ja kutsunut hänet sisämarkkinavaliokuntaan, koska tämä olisi oikein hyvä seuranta sitten teidän raportillenne ja 2020 energia tällä strategialle täällä erää puheenjohtaja oli liian kiireinen vielä, mutta toivottavasti hän vastaa tähän kutsuun. Ensin seuraavaksi sitten Rova Rapti, Weiler ja hänen jälkeensä Trianta Fylis. Haluaako joku muu vielä käyttää viimeisellä kierroksella puheenvuoron? Kiitoksia professori. Kiitoksia tästä lausunnosta, jonka esititte. Kuuntelin huolella ja täällä ja sitten työllisyysvaliokunnassa eilen. Esititte mielenkiintoisia kommentteja. Ja mielestäni käsittelette kaikkia kysymyksiä. Vähän niin kuin kirurgi. Käsittelette taloudellisia kysymyksiä, hyvin syvälle luotaavia poliittisia asioita ja olet tarjonneet meille erittäin hyvän työkalun Puhuitte nopeudesta, että mainitsitte, että se on erityisen tärkeää ja meidän täytyy hyödyntää näitä välineitä, sillä jos emme käytä nopeasti meille tarjottuja välineitä, niin ne menettävät arvonsa. Ja kysymykseni teille onkin, millä tavalla uskotte, että me voimme taata nopean toiminnan? Kun esimerkiksi menneisyydessä olette meille kertoneet siitä, että jos komissaari Bernier on komission johtaja, niin me saamme niin nopeita tuloksia kuin että jos komission puheenjohtaja itse on puheenjohtajana, sillä muut komission jäsenet eivät välttämättä haluaisi tällaista toista puheenjohtajuutta. No näin olen ainakin kuullut. Millä tavalla tämä nopeus voidaan sitten taata? Uh, äh, Mrs. Va- Edustaja Vaila. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Ei huolta, en ala tässä mitään saksalaista väittelyä, mutta haluaisin palata kuitenkin yhteen seikkaan, herra professori Monti. Te kritisoitte, ja olen samaa mieltä siitä, kritisoitte siitä, että Saksa ei tietyillä aloilla ole avautunut. Esimerkiksi me kaikki tiedämme, mitä tarkoitatte. Esimerkiksi työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi seikka tiedätte varmasti myös, miksi näin on. Minä en puhu avautumista pelkästään sisämarkkinoiden näkökulmasta, vaan myös siitä syystä, että on kaikkien työntekijöiden oikeus Euroopassa valita oma työpaikkansa. Ja Saksassa tietysti tämän lisäongelma, joka liittyy myös palkkojen polkemiseen. Te voisitte ehkä komissiossa tehdä aloitteen, että että tehdään direktiivi palkojen polkemista vastaan tai minimipalkoista, joka menisi siis työlainsäädännön suuntaan. Eurooppa on antanut myös äm, hyödyllisiä äm, direktiivejä työlainsäädännön alalla esimerkiksi syrjimättömyyden suhteen, mutta ehkä voisimme tälläkin alalla toimia, ja silloin voisimme ottaa huomioon saksalaisten työntekijöiden huolen aiheet siitä, että työntekijöitä tulee maahan, jotka, jotka tekevät työtä kolmasosalla siitä palkasta kuin mitä Saksassa on. Olisin myös iloinen, jos voisitte puheessanne myös mainita myös sen, miten tärkeää sisämarkkinoilla ja kilpailukyvyn vahvistamiselle on koulutus ja tutkimus. Omassa kotimaassa on henkilöitä, jotka haluavat säästää koulutuksesta. Tämä ei ole mitenkään EUn mukaista, ja en usko, että jäsenvaltiot niin tekevät, mutta ja se todellakin olisi huono kehitys, jopa äm, menestyksekkäässä Pohjoismaissa. Sielläkin pitää edelleen panostaa tutkimukseen ja koulutukseen ennen kuin Aasian maat menevät tässä meidän ohitsemme. On hyvä, että olisi hyvä keskustella tästä myös sisämarkkinoiden puitteissa, siis siitä, miten tärkeää koulutus on ja siis, että tietyt jäsenvaltiot eivät saisi säästää juuri koulutuksesta. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Trentafilidis. Trentafilidis. Θα παρακαλούσα τον προφέσορ Μόντι να ενδιατρύψει. Κοίταξε. Minä pyytäisin professori Montia tarkastelemaan sitä, että eikö tässä nyt olisi kysymys taloushallinnosta. Mainitsen sen siitä syystä, että koska tässä on erilainen lähestymistapa riippuen talousjärjestelmästä ja maan maantieteellisestä asemasta riippuen. Mikä osoittaa sen, että yhtenäismarkkinoilla meillä on talouksia ja markkina-alueita, joilla on eri prioriteetit. Näin ollen se politiikka, jota viedään eteenpäin sisämarkkinoilla, sen täytyy ottaa huomioon ne periaatteet ja työtavat, joita jokaisella yksittäisellä talousrakenteella on. Tällainen yhden ratkaisu ei missään tapauksessa sovi, vaan se aiheuttaa aina ongelmia. Kiitoksia. Thank you very much. And then finally, Mr. Kiitoksia lopuksi edustaja Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Vain muutama huomautus. Teidän kortomuksenne on loistava, sillä se tekee analyysin siitä, mitä pitää tehdä ja mitä tällä hetkellä on olemassa teidän kertomuksessanne teette myös täysin konkreettisia ehdotuksia. Ette sano yleisesti, mitä pitäisi tehdä, vaan todellakin teette tämmöisen etenissuunnitelman, että nämä toimet pitää toteuttaa. Herra Parnia esimerkiksi haluaisi tehdä sisämarkkina-asetuksen ja varmasti teidän kertomuksenne myötä tästä, tähän aiheeseen tartutaan uudelleen. Ja tämä on todellakin tärkeää Euroopan kehitykselle. Se antaa ö, mahdollisuuksia ö, esimerkiksi sähköisen kaupan suhteen. Tietysti jäsenvaltioiden pitää tehdä kotitehtävänsä, eli ne, jotka ovat vastuussa jäsenvaltioissa työlainsäädännöstä ja sosiaalialasta, niin niiden pitää tehdä työnsä. Eli Eli on mahdollisuus tietysti äm, silti huomauttaa juuri näistä sosiaalisista äm, seikoista. Tämä olisi hyvin ö, loistava mahdollisuus työntekijöille, mutta jos esimerkiksi katsomme tässä Free Movement Cardille pitäisi tulla esimerkiksi sosiaaliturvavaatimus, niin silloinhan päästään tietosuojaongelmiin, ainakin Saksassa. Eli tietosuojan äm, asiantuntijat sanovat, että tässä ei suojella tietoja. Sisämarkkinoille tällä on tietty tehtävä ja työntekijöille, jotta voidaan näyttää, että työntekijä on saanut työluvan, mutta tämä Free Movement Card on tietysti liikkuvuudelle hyvä asia, mutta valitettavaa on kuitenkin se, että se tietosuojan kannalta on hieman hankala. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ehkä minäkin voisin nyt käyttää puheenjohtajan oikeutta esittää muutaman kommentin ja kysyä teiltä kahta asiaa. Tässä on paljon suosituksia, joita olette suunnanneet Euroopan parlamentille ja joita me pohdimme eritoten samassa luvussa, jossa puhutte myös Eurooppa-neuvoston roolista ja puheenjohtajan roolista. Sanotte, että Euroopan parlamentti pitäisi pohtia, millä tavalla se saisi aikaiseksi yhtenäisemmän näkemyksen sisämarkkinoista ja siinä olisi mukana useita valiokuntia. No, olisiko teillä muutama ajatus siitä, miten tätä voitaisiin toteuttaa? Kenties teillä olisi ajatuksia muista valiokunnista, jotka meitä rohkaisisivat. Valiokuntien koordinaattorit pohtivat tällä hetkellä tulevia poliittisia aloitteitamme. Tiedätte, että me haluamme aina viedä asioita eteenpäin. Minusta vaikuttaa siltä kuitenkin, että tässä on varsin merkittävä agenda, jonka luotte kohdassa otsakkeessa neljä, jonka aiheena on vahvojen sisämarkkinoiden luo, luominen. Kenties tässä voisitte kertoa, olisiko jotain sellaisia alueita, jotka hyötyisivät parlamentin poliittisesta tuesta, eritoten kun ajatellaan komissiota ja sisämarkkinaa, toimiston luomista edustustoihin ja niin edelleen. Niin onko tälle budjettia ja monilla muillakin alueilla sitten olisi hyvä kuulla teidän näkemyksenne parlamentin mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin. Voisimmeko me nyt hieman vielä parlamentin puolesta painostaa viemään eteenpäin täytäntöönpanoa niin, että järjestelmään saataisiin konkreettisesti jotakin näistä ajatuksista toimimaan. Chairman for these questions and... Kiitos puheenjohtaja näistä kysymyksistä ja kiitos eh, vielä kutsusta tähän valiokuntaan. Rova Rapti, miten voimme taata nopeuden Mietin tässä vain, kun kuuntelin puheenjohtaja Haberin ensimmäistä pointia, eli äm, minun suosituksiaani parlamentille, niin mietin, voisitteko parlamenttina tässä valiokunnassa ehkä auttaa painostamaan toimimaan nopeammin, jos tässä nyt taas rajat ylitän, hyvä puhemies, puheenjohtaja siis, jos siis painostaisitte kahta toimielintä luomaan vuosittaisen tällaisen State of Economic Union, eli tai eurooppalaisen integraation tilan arvioinnin, jonkun, jonkun, jonkinlaisen tapahtuman, joka antaisi korkean tason poliittisen, poliittisesti houkuttelevan arvioinnin mahdollisuuden, joka, joka sitten ehkä oikaisisi muuten sirpaloitunutta käsittelyä, näiden aiheiden käsittelyä. Tämä saattaisi olla tilaisuus, jossa jokaisella toimielimellä on Teillähän on siis täällä vastuuvapausmenettely budjetin alalla. Pitäisi siis olla jonkin, jotain samantyyppistä kuin vastuuvapausmenettely sen suhteen, missä määrin ja kuka on tehnyt työnsä tarpeeksi hyvin ajaessaan taloudellista yhdentymistä. Niin paljon huomiota annetaan joka hetki markkinoille ja julkiselle mielipite, jul, markkinoilla ja julkisella, julkisessa mielipiteessä yksi yhtenäisvaluutalle, eikä puhuta ollenkaan sisämarkkinoista. Ehkä liiottelen tässä vähän. Te tässä valiokunnassa olette sitä ydinjoukkoa, joka voisi vaatia yhteistä vastuunottoa sen arvioinnissa, missä, me, missä mennään. Eli tässä tietenkin tarvittaisiin 27 valtiota mukaan, eikä 16. Tämä saattaisi ehkä nopeuttaa asioita. Rova Rapti, Rova Vailaa sitten. Niin kyllä, Kun puhuitte, mietin tämän pakettilähestymistavan välttämättömyyttä, sillä mainitsitte seikkoja. Nämä olivat siis täydellisiä esimerkkejä sosiaalisesta huolenaiheesta. ilman, että ratkaisemme näitä ongelmia, emme pääse sisämarkkinoilla eteenpäin. En tiedä, pitäisikö olla komission direktiivi palkkojen polkemista vastaan. Olen ehkä enemmänkin sitä mieltä, että tehdään kohdennetumpi väliintulo, mutta kahdella alalla kertomuksessa niin sanoisin, että kirurgisen tarkasti pitäisi toimia. Yksi on työntekijöiden oikeuden, oikeuksien kunnioittaminen. esimerkiksi Viking ja Laval tapauksissa nämä olisivat siis mahdollisia toimia, ja komissio todellakin tekee työtä tämän parissa. Yksi taas oli sitten verokoordinaation, verokoordinaatio, Mielestäni sen sijaan, ähm, että Brysselistä ylhäältä päin annetaan eurooppalaista yhdennettyä sosiaalipolitiikkaa, sen sijaan meidän pitäisi antaa konkreettisesti jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa omia sosiaalipolitiikkatavoitteitansa ilman, että heillä on tunne siitä, että heidät pistetään pakkopaitaan, että on kontrolloimatonta verokilpailua ja verotuksen painopiste siirtyy pois pääomasta ja veropohjaa näin heikennetään. Herra Trantafilidis, hyvin mielenkiintoinen huomio taloudellista hallinnosta ja taloudellisten mallien homogenisaatiosta. Olen sitä mieltä, että yksi koko ei voi sopia kaikille ja itse asiassa intellektuaalisesti hienonta tai um, miellyttävintä työssäni olisi, ja toivon, että tämä ei seurannassa jää pois, ja toivon, että seurannassa ei koota tällaista, tällaista joulukuusta, jolloin hävi, hävitetään tämä pakettilähestymistavan kokonaisvaltainen mm, aspekti. Miellyttävää siis on mielestäni se, että, että äm, saadaan yhteen jäsenvaltiot, joissa on erilaisia taloudellisia malleja. Ähm, Mannermaalla sosiaali, äm, sosiaalinen markkinatalous, sitten anglosaksinen malli. Jotta siis niiden keskinäiset huolenaiheet tai tekosyyt markkinoiden, sisämarkkinoiden estämiselle siis pitäisi saada esiin. Eli ei pitäisi olla ylhäältä alaspäin tulevaa harmonisoitua mallia, mutta kuten Rouva Ratti sanoi, meidän pitäisi nähdä, missä mis, äh, kussakin mallissa on vahinkoja tai ongelmia, jotka äm, hankaloittavat sisämarkkinoiden toimintaa, jos niitä ei korjata. Hyvä puheenjohtaja. Vastasinkin ehkä kysymykseen aikaisemmin näistä suosituksista Euroopan parlamentilla. Niin, tämä siis vuosittainen äm, tilannearvio. Niin teillä oli toinenkin kysymys. Niin, se liittyy suoraan näihin teidän suosituksiinne yleisessä osiossa. Ja pohdinpa vain sitä, että ja tämähän on nyt näistä, yksi näistä hetkenä syntyneistä ajatuksista, niin että voisimmekohan me ehkä koota tällaisen oman sen lausunnon, joka ottaisi esille nämä teidän pääsuosituksenne. Sillä ne ovat aika johdonmukaisia, joitakin tuemme jo nyt, mutta sinne on tullut myös sorvelta ja muualta todella hyviä ajatuksia. Mm, you have shown... Olette osoittaneet epätavallista kykyä tässä pelata tämän, tätä oma mietintökorttia. No, toivon, että jatkatte samalla tiellä näiden oma mietintöjen kanssa kuin ennenkin, että teillä on hyviä, päteviä esittelyitä niihin. Mari Monti, haluaisin lämpimästi kiittää teitä siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Toivottavasti tämä nyt ei ole ollut mitenkään viimeinen kerta. Käytimme tätä raporttia hyvänä tekosyynä kutsua teidät tänne, mutta joka tapaaminen on hyvin nautettava ja me pidämme, kuten sanoitte, erittäin paljon teidän rajat ylittävistä puheenvuoroistanne ja keskeistä huomiosta sisämarkkinoihin. Lopuksi vielä toteaisin ja palaan siihen, mitä sanoitte poliittisen energian tarjo- tarjoamisesta. Aina kun te tulette tänne valiokuntaan, niin meistäkin tuntuu siltä, että me saamme teiltä poliittista energiaa. Ja toivottavasti me saamme nyt tulevaisuudessa vielä enemmän tätä energiaa, kun jatkamme tästä eteenpäin. Kiitoksia lämpimästi, että tulitte tänne Peli varmaan on jo alkanut, mutta ehkä ehditte katsomaan siitä ainakin loppuosan. right, ladies and gentlemen. Um... No niin, hyvät naiset ja herrat. Hieman meni tässä aika yli professori Montin kanssa, mutta kylläpä tämä todellakin kannatti. On hyvä hyödyntää maksimissaan hänen suurta kokemusta. Sitten viimeinen kohta esityslistalla tänään iltapäivällä. Meillä on itse asiassa todella reilusti aikaa tätä varten. Ja tässähän on kyseessä keskustelu lausunnosta, jonka laadimme jurivaliokunnalle Rova Nieblerin mietintöön, jonka aiheena on puolue, puolueettomien vaikutusarviointien takaaminen. Rova Weiler on tässä valmistelijana meidän valiokunnastamme. Ja katsotaanpas montako varjoesittelijää. Herra van der Kamp ei ole paikalla. Herra Schwab on, herra van der Kamp tulee, Kreutzmann on paikalla. Neidi Ryyle, no tällä erää olet täällä. Kenties varjoesittelijä tulee vihreästikin sitten vielä Om, omasta niin Minä olen varjoesittelijä. Ja herra John Watson on täällä sitten paikalla pääsihteerin yksiköstä. Parempi sääntely oli tässä se, josta vastaatte. Hyvä. Meillä on työasiakirja, jonka jotkut teistä kenties ovat nähneetkin. Tämän on Rova Nibler laatinut ja se antaa meille oikein mielenkiintoisen lähtökohdan tässä. Ja annapa puheenvuoron äh, Rova Weilerille. Hän esittelee meille tämän aiheen. Dank. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että tänään emme kovin yksityiskohtaisesti keskustele tästä asiasta, sillä olemme todellakin tässä vasta tämän käsittelyn alussa. Ja Rova Nible on laatinut todella mielenkiintoisen asiakirjan, mutta hän on tehnyt sen juuri valiokuntaa varten eikä meidän valiokuntamme varten, mutta me, meillä on eri painopisteet kuin jurilla. On oikein siis se periaatepäätös, että tämä mietintö, tämä paketti. Teimme tämän paremman säätelykäytännön alaisuudessa. Siitähän on tullutkin jo aikaisemmin mietintö ja, ja tietyt aspektit Louis Grekin mietinnöstä tulevat tähän mukaan sisämarkkinan siis. Ensimmäinen kysymys on siis se, että mitä me odotamme uudelta tavalta, miten haluaisimme parlamentilla vaikuttaa tähän ja mitä on tällä hetkellä jo olemassa. On jo olemassa, ähm, on muutamia vuosia on ollut jo myös jäsenvaltioissa on vaikutusten arviointia, mutta niiden, niiden ähm, tehtävänä on oikeastaan katsoa vain, mitä tietty laki maksaa. Se on tietysti tärkeää, mutta se ei ole ainoa, ainoa näkökulma. Me haluamme tiedä, tietää myös, mikä kustannus, mitä kustannuksia tietty laki aiheuttaa, mutta meillä on muitakin tärkeitä näkökulmia. Rova Dilberin asiakirjassa oli tärkeää se, että on todellakin hyödyllistä katsoa, missä on hyviä käytänteitä ja missä voimme ylittää rajoja. voimme katsella esimerkiksi Pohjoismaiden käytäntöjä. Siellä tällaiset järjestelmät ovat hyvin yleisiä ja siellä on hyvin avoimia käytäntöjä. Rova Nibler mainitsi tässä Hollannin. Öm, onko konservatiivilla itse asiassa öm, esitteli Hollannista? Niin en tiedä, mutta ö, se olisi hyvin mielenkiintoista, sillä Hollannissa ainoana jäsenvaltiona on velvollisuus antaa kaikki tiedot tähän käsittelyyn. Ja tämä on siis avoimuuden korkein aste. Mielenkiintoinen on tietysti myös USA, mutta meidän pitäisi katsoa myös EU jäsenvaltioita, jos esimerkiksi Hollannissa tai Ruotsissa on jotakin sellaisia malleja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön. Periaatteet, jotka Rova Nibla on maininnut, ovat oikeita. Vaikutusten arvioinnit voivat olla vain apu poliittisessa päätöksenteossa. Ne eivät voi korvata poliittisia päätöksiä, eivätkä saa korvata niitä. Kysymys on siitä, missä vaiheessa aloitamme ennen, ennen lakia vai lain aikana. Nyt Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa mehän olemme onneksi velvoitettuja, velvoitettuja tekemään sosiaalisia vaikutusten arvioita. Meidän pitää katsoa, mihin saamme tämän nivottua tähän mukaan ja missä kohtaa parlamentti tulee mukaan. Rova Nibla on myös maininnut, että vaikutusten arvioinnit eivät saa viivästyttää lainsäädäntöä. Tämä on tietysti selvää, niiden pitää kulkea rinnalla. Ja niitä ei saa myöskään käyttää väärin ei-toivottujen säädösten estämiseksi. Täm, tästähän olemme jo puhuneet ja parlamentti on todellakin tarpeeksi vahva välttääkseen tällaiset houkutukset ja komissio varmasti samoin. Siitäkin huolimatta meille tämä on todellakin tärkeä asia tulevissa direktiiveissä, asetuksissa ja lainsäädäntöehdotuksissa komissiolta. Esimerkiksi kuluttajansuoja-asiat pitää ottaa huomioon tähän asti sellaista ei ole otettu mukaan. Vaikutusten arviointi ei siis ole arvioinut sitä, mitä parannuksia tai muutoksia kuluttajille saattaisi tulla. Joskus on kyse hyvin neutraaleista muutoksista. Mielestäni ei olisi huonoa, jos tehtäisiin jotakin sellaista kuin pk-yrityksiä koskevat testit tai toissijaisuusperiaatetestit. Niitä en pidä itse asiassa niin tärkeinä, koska jäsenvaltiot tekevät niitä automaattisesti. Niinpä siis tärkeää on, että harkitsemme, minulla ei tästä ole mitään kantaa vielä, harkitsemme siis sitä, kuka tekee vaikutusten arvioinnin, pitäisikin se olla sisäinen, pitäisikö se teetättää ulkopuolella. Öm, ulkopuolinen teetätys on vaikeampi valvoa ja se on ehkä vähemmän avointa kuin sisäiset keskustelut. niin paljonkin skeptinen sen suhteen ja olen varma, että öm, ulkopuolella teettäminen ei myöskään ole edullisempaa. niin olisi sitä mieltä, että tätä, tämä pitäisi tehdä sisäisesti, mutta meillä ei ole vielä ollut minkäänlaisia keskusteluja poliittisessa ryhmässämme tästä asiasta. Tärkeää on se, että tulevaisuudessa taloudellisten näkökulmien muka, ö, sijaan, siis rinnalle pitäisi saada myös taloudelliset ja sosiaaliset va- vaikutukset. Tämä on tärkeää poliittiselle ryhmälle ja minulle itselleni. Ja jos pääsemme tällaiseen tulokseen, niin voimme parantaa nykytilannetta, sillä Emmehän aloita tästä mistään, mistään nollatilanteesta. On jo olemassa kokemuksia ja tuloksia sekä hyviä parhaita käytäntöjä. Niinpä meidän pitäisikin kaikessa rauhassa koota nämä ja muodostaa kanta ihanteellisesta ratkaisusta ongelmaan, jonka kaikki olemme tunnistaneet ja johon haluamme tietysti yhdessä löytää ratkaisun. Kiitos much, Mrs. Weiler. I think... Kiitokset, Rouva Weiler. No, tänäpä kärsimme varjojen puutteesta täällä. Kreutzmann on täällä paikalla. Mä annanpa teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitää tehdä vaikutusarvioita ennen lakia, mutta myös tietysti sen jälkeen. Ja vaikutusten arvioinnissa pitäisi ottaa aina huomioon, luommeko tässä lisää byrokratiaa, mitä sosiaalisia vaikutuksia tai vaikutuksia työn, työpaikkoihin on, sekin on tärkeää. Minkälaisia vaikutuksia siis on, luommeko lisää työpaikkoja vai tuhoammeko niitä vai luommeko lyhy- lyhyellä aikavälillä työpaikkoja. Kollega Vaila, minä en jättäisi pois tätä toissijaisuustestiä, sillä ainahan on vaihtoehtoja, voiko jäsenvaltio toteuttaa tämän vai yksityinen puoli. Eihän ole aivan sama, kuka tekee nämä vaikutusten arviointi. Jos komissio tekee vaikutusten arvioinnin, niin tietysti silloin on kysymyksenä se, onko vaikutusten arvioinnin objektiivinen vai poliittisesti värittynyt. Eli jos äm, teetätetään ulkopuolella, niin ei voida sanoa, mikä on tulos. Me tarvitsemme päätöskriteerejä tässä. Olen, odotan innolla sitä, mitä saamme aikaiseksi ja osa- osallistumme myönteisesti keskusteluun ja odotamme myös tietysti sitä, mitä Rouva Vailla mainitsee ensimmäisessä luonnoksessaan, niin sitten voimme keskustella sitten. Kiitos. Uh, well, let me, um... Kiitoksia. Minäkin tässä muutaman huomion esittäisin, koska tämä on aihe, josta olen ollut kiinnostunut siitä, siitä lähtien, kun parlamenttiin tulin. Lähestyisin tätä hieman eri suunnalta. Olen varsin huolestunut Rovaniblerin lähestymistavassa tästä sanasta riippumaton – tässä tämä tarkoittaa sitä, että jollakin tapaa riippumattomuus tai itsenäisyys tekee tästä tuloksesta paremman. Minä en ole todellakaan ollenkaan vakuuttunut siitä, että komissio tarvitsee riippumattoman arvion ehdotuksen, eli ulkopuolisen arvioijan tekemän arvion komission virkamiesten työstä. Jos äh, Rova Nibler tätä tarkoittaa riippumattomalla, niin en ole ollenkaan varma tästä. Minun mielestäni tässä irrottaudutaan vastuusta ja sitä ei todellakaan toivota. Ja tämä on äärimmäisen monimutkoinen ja hankala kehitysprosessi, kun luodaan uutta lainsäädäntöä, eikä tähän, tässä pitäisi vastuusta mitenkään etääntyä. Rova Niebler varmaankin tarkoittaa tässä, että hän haluaa tavata, äh, hän haluaa taata lainsäädäntöehdotusten objektiivisuuden, niin että virkamiehillä on hyvin objektiivinen näkemys siitä, mitä he ehdottavat ja mitä vaikutuksia ehdotuksilla tulee olemaan. Tietysti sitten on mahdollista saada myös tästä riippumaton arvio jälkikäteen niin, että työtä on tehty hyvin Tämä ei ole mielestäni mitenkään semanttinen perustelu tässä. Minä täällä parlamentissa olen tavannut kollegoja, joiden mielestä kaikki se, mitä komission virkamiehet tekevät, sitten ojennetaan jollekin muulle, joka sitten analysoi työn vaikutuksen. Minun mielestäni tämä nyt on aivan väärä tapa toimia. Tässä me itse asiassa emme hae pelkkää mekanistista prosessia, jonka kautta sanotaan, että jokaiseen ehdotukseen täytyy liittyä liittyä tämä rakenteellinen vaikutusarvio, vaan aivan kuten oikein huomioitte Rovenweiler, me haemme sitä, että työ tehtäisiin paremmin. Kaikki te tiedätte sen, että osa politiikkaehdotuksen kehittelyä liittyy siihen, että toteutetaan huolellisesti rakennettu prosessi, joka on räätälöity tiettyä aihetta varten. Ja tässä prosessissa aihe, järjestelmällisesti objektiivisesti vaihtoehdot analysoidaan ja niitä testataan sitten toivottuihin tavoitteisiin ja sitten päätetään, mikä on paras vaihtoehto. Ja tämän pitäisi olla siis tämä vaikutusarvio. Parhaimmat vaikutusarviot, jotka olemme nähneet, ja meidän täytyy muuten varmistaa se, että tämä valiokunta saa tästä kunnia. Me olemme tietääkseni edelleen ainut valiokunta parlamentissa, jossa kaikki koordinaattorit ja jäsenet ovat sopineet siitä, että ennen kuin yksityiskohtaista tarkastelua varten saamme esit- ehdotuksen, niin tarvitsemme vaikutusarvion. Ja maksuviivästysdirektiivissä te olitte ensimmäinen, joka todella toteutti tämän. Ja se oli hyvä asia. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että täysi keskustelu vaikutusarviosta maksuviivästysdirektiivissä oli äärimmäisen tärkeä. Me meidän mielestämme komissio tässä toteutti hyvin rakenteellisen analyysin vaikutusarviosta ja siitä, minkä vuoksi tiettyjä lisävälineitä oli vaikut, valittu. Ja ratkaisujen pohjalla, pohjalla oli esitetty myös tutkimustuloksia. Tätä meidän pitäisi e, hakea. Ei minun mielestäni tätä pitäisi mitenkään ulkoistaa, vaan tämä on todella olennainen osa hyvän lainsäädännön tekemistä. Ja komission virkamiehet, joita suuresti ihailen, heidän he tekevät oikein hyvänlaatuista työtä. Ja vaikutusarvio on osa heidän työ ö, määräänsä. He dokumentoivat järjestelmällisesti, järjestelmällisesti työprosessiansa ja antavat meillekin nämä luettavaksi. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoprosessissa jollakin tapaa meidän pitäisi ehdottomasti olla tyytyväisiä tähän, koska meidän agendallamme on hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys. Emmekä me halua todellakaan tätä millekään kolmannelle osapuolelle jättää. Ne teistä, jotka ovat olleet suurissa järjestöissä töissä, hyvin tuntevat tämän syndrooman. Tehdään työtä järjestössä, ja siellä muuttuu hallinto ja sitten konsultti tulee ja tarkastelee, minkälaista työnlaatu on. No jos siellä on töissä sitten ja riippumattomia tarkkailijoita tulee sinne katsomaan, mitä tekee, niin mitä teet? Ensinnäkin sinä yrität tehdä kaikkesi, te, tehdäksesi parhaasi siinä ja ollaksesi parempi kuin nämä riippumattomat ö, tarkkailijat. Jos vaikutusarviointi ulkoistetaan, niin minun mielestäni silloin saadaan kyllä huonompaa lainsäädäntöä. En tiedä, ovatko kollegat yhtä mieltä tästä, mutta toisaalta jos meillä on objektiivista, korkealaatuista analyysiä, jonka sitten kenties ulkoinen taho voi vielä tarkastaa, niin kenties se on tapa toimia. Toiseksikin meidän pitäisi murentaa täysin tämä argumentti, jonka mukaisesti jo sanotaan, että joskus meidän täytyy tehdä jotain niin nopeasti, että vaikutusarviolle ei jää aikaa joka ikinen hyvin laadittu ehdotus, siihen liittyy sellaiset menettelyt, joiden takana on myös vaikutusarvio, yksityiskohtainen vaikutusarvio. Jos aikaa ei ole vaikutusarvion tekemiselle, niin sitten meillä ei ole aikaa myöskään pohtia tätä ehdotusta. Täällä Euroopan parlamentissa meidän ei pitäisi pohtia yhtäkään ehdotusta, josta ei ole tehnyt asianmukaista vaikutusarviota. Minä toivon, että te todellakin otatte tämän valmistelija mukaan lausuntoonne, joka menee sitten vastuuvaliokunnalle. Meidän täytyy ehdottomasti murentaa tämä argumentti tästä asiasta, ja toivottavasti kollegat tukevat. Sitten ihan lopuksi vielä kriteereistä ja analyysistä. Mielestäni yksi niistä seikoista, joka meillä nyt tässä on käsillä, ja on erittäin mielenkiintoista, että olemme tätä, tämän huomanneet tässä keskustelussa, itse asiassa vaikutusarviointi kehitys hieman piilottaa koko tätä keskusteluprosessia. Minun mielestäni, kun meillä on suuri hanki, hanke, kuten standardisointi, niin äh, vaikutusarvion pitäisi paljon selvemmin liittyä päätöksentekovaiheisiin. Meidän pitäisi siis tarkastella komission strategisia valintoja, kun se tekee ensimmäistä ähm, vaikutusarvioita, tarkastelemme näitä strategisia valioita ja sen jälkeen sitten tulee yksityiskohtainen lainsäädäntöehdotus. Ja Euroopan parlamentti voi tehdä työtä tämän pohjalta standardisointikeskusteluun hyvin osoittamalla tavalla – me voimme tässä vaiheessa puhua näistä strategisista valinnoista. Emme puhu ollenkaan yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä. Minun argumenttinani tässä on se, että mitä enemmän ja paremmin tehdään nämä strategiset valinnat, niin sitä parempi on sitten lopputuloksena saatava lainsäädäntöehdotus. Eikä tässä menisi yhtään sen enempää aikaa minun mielestäni myöskään. Jos parlamentti on vakuuttunut äh, strategiasta, niin sitten on paljon helpompi hoitaa tämä yksityiskohtainen lainsäädäntö. Tänä aamuna keskustelimme kuluttajien oikeudesta. Parlamentissa edelleen pohdamme, pohdimme, mikä on tämä komission seuraama strategia. Kuluttaja oikeus äh, vaikutusarvio ei ollut todellakaan hyvä. Siinä ei strategisia valintoja pohdittu, jos se olisi tehty. Ja tästä keskusteltiin edellisen parlamentin aikana ja me sovimme strategisesta suunnasta, jonka hyväksyy. Jos olisimme näin tehneet, maksimi vaiko minimi, ja niin edelleen, niin kyllä olisimme saaneet tämän varmasti jo kesällä nyt valmiiksi. Tämä on loistava esimerkki siitä, minkä takia meidän ei itse asiassa todellakaan pitäisi toimia tällä tavalla. Me voidaan ymmärtää kaikki paremman sääntelyn kontekstissa. Meidän ei pitäisi hyväksyä sitä argumenttia, että sanotaan, että aikaa ei ole vaikutusarviolle. Meillä täytyy olla avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja saada hyvää lainsäädäntöä sisämarkkinavaliokunnan näkökulmasta ja lopetan tähän. Muistetaanpa, mitä Mario Montti sanoi meille <laughs> yhdessä näistä mielenkiintoisista huomautuksistaan rajat yli, kun hän astui hieman rajojen yli. Hän puhui sisämarkkinoista ja talouden yhdentymistä ja yli yhdentymistä. Ja minä en tiedä minkä vuoksi tässä vaikutusarvioon ei pitäisi tätäkin aspektia kattaa. Minusta tämä on aivan asianmukaista. Mario Monti sanoi, että jos sisämarkkinoita heikennetään lainsäädännöllä, joka tulee, liittyy esimerkiksi ympäristöön tai energiaan tai mihin tahansa, niin se on huono asia sisämarkkinoille. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä tästä. Minä katson tätä ihan maalaisjärjen näkökulmasta, en poliittisen ideologian näkökulmasta. Ja meidän täytyy todella maalaisjärkeä tässä nyt soveltaa. Tämän vuoksi että jos otetaan tällaisia lauseita kuin taataan riippumaton vaikutusarvio, ikään kuin tämä olisi aivan upea tavoite, niin ei se sitä ole, eikä se ole osa hyvän lainsäädännön filosofiaa. Kenties me voisimme hieman muuttaa Rova Niblerin ajattelutapaa tästä otsakkeesta. Ehkä emme siinä onnistu, mutta kenties Rouva Weilerin lausunnon kautta saadaan hieman enemmän maalaisjärkeä tähän koko asiaan, niin että kysymys on kokonaisprosessista, jolla parannetaan lainsäädäntöä. Um, having completed, uh... no nyt kun lopetin tämän hieman retorisen vastaukseni, niin kysyisin, uh, että onko Watson samaa mieltä kanssani vai ei. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy kyllä todeta, että aivan todella asiantuntevasti teitte yhteenvedon siitä, mikä meidän tavoitteemme on vaikutusarvioinnissa ja toivottavasti se myös saa tuloksia aikaiseksi juuri sen tulkanne mukaisesti, jonka te annoitte. Ja edustaja Vaila ja Kreutzmann ovat molemmat ottaneet esille tärkeitä näkökohtia tästä järjestelmästä, joita mekin haluaisimme painottaa, koska ne meidän mielestämme ovat niin tärkeitä. Ottaisin ne esille ja myös muutaman kysymyksen, jota te käsittelyttävä puheenjohtaja. No, sitten tämä kaikkein arkaluontoisin kysymys on kuitenkin kaikkein tärkein, kun verrataan näitä kansallisia järjestelmiä. Meidän täytyy tässä suhteessa olla erityisen varovainen näissä vertailuissa sillä on aina opittava, aina on hyviä käytänteitä, joita voidaan ottaa käyttöön. Mutta samalla täytyy muistaa Euroopan unionissa tapahtuvien asioiden erityispiirteet ja se toimielin rakenne, joka meillä on parlamentissa ja neuvostossa. Ja se on sellainen toimielin rakenne, jota meidän täytyy suojata huolella. Ja kun tarkastellaan kansallisia kokemuksia, niin se maa, joka ehkä kaikkein eniten muistuttaa sitä, mitä Euroopan unionin tasolla tehdään, kun pyritään parempaan sääntelyyn ja vaikutusarviointiin, äh, on yhdistynyt kuningaskunta. Eroja vielä on, mutta tavoitteet ovat kaikkein samankaltaisimmat. Alankomassa käytössä oleva järjestelmä, jota usein luonnehditaan itsenäiseksi keskittyy yhteen osioon paremmasta sääntelystä, mutta se on vain yksi tietty osio, joka koskee hallinnosta taakkaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionissa meillä on järjestelmä, joka on huomattavasti laajempi ja monimutkaisempi, poliittisesti arkaluontoisempi, joka menee todella politiikkaprosessin ytimeen. Ja siitä syystä Tämä on tärkeä asia, jota kannattaa miettiä silloin, kun näitä kansallisia järjestelmiä tarkastellaan. No sitten vielä riippumattomuudesta. Puheenjohtaja, olette aivan oikeassa siinä, että komissio on ottanut käyttöön järjestelmän, jos se haluaa, jossa se haluaa varmistautua siitä, että ne, jotka kehittävät politiikkaa, ovat vastuussa myös analyysin teosta. Niin, että ne ihmiset, jotka tätä politiikkaa siis muokkaavat, ymmärtävät todellakin, tämä saattaa kuulostaa oudolta, ymmärtävät miksi näin tehdään, miksi se tehdään sillä tavalla kun tehdään, <clears throat> mitä mahdollisia vaihtoehtoja on tekemiseksi ja mitä kustannuksia ja hyötyjä näistä eri tavoista on. Ja aivan erityisen tärkeä on, aivan kuten totesitte, on se, että ne, jotka kehittävät näitä, mm, tätä politiikkaa, hoitavat myös nämä analyysit. Sitten teidän näkemyksenne tästä riippumattomasta tarkistuksesta on myös erityisen tärkeä. Ja jälleen siinä mennään siihen suuntaan, mitä edustaja Niebler totesi Saksan kokemuksesta, joka on erilainen kuin mitä komissiossa on huomioitu. Tässä me vetoisimme kovasti siihen, että tarkastetaan sitä, mitä puheenjohtaja Barroso on jo ottanut käyttöön, kun puhutaan laadunvalvontaprosessista. Hän on luonut nimittäin tällaisen vaikutusanalyysilautakunnan komission sisälle, mutta se toimii kuitenkin täysin riippumattomasti niistä yksiköistä, jotka tämän tätä asiaa hoitavat. Ja näin ollen sen tehtävänä on hoitaa se, että valvotaan laatua. Ja siinä on kaksi eri osiota, joita kannattaa tarkastella, kun näkemyksiä tästä asiasta esitetään. Yksi niistä on se, että vaikutusanalyysi lautakunta on 30 prosentissa tapauksista pyytänyt analyysiä tehtäväksi uudelleen, koska se ei ole ollut vakuuttunut siitä, että se on ollut riittävän objektiivinen. Itse asiassa tähän on moniakin syitä. Mutta siis 30 prosentissa tapauksista pyydettiin tätä asiaa tarkastelemaan uudelleen. Toiseksi nämä näkemykset ovat julkisesti saatavilla. Tässä palaan siihen, mitä te totesitte puheenjohtaja. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on parempaa tietoisuutta näistä asioista neuvostossa, parlamentissa ja sidosryhmien parissa, koska ne ovat erittäin tärkeitä elementtejä kun muotoillaan tulevaa poliittista prosessia. Jos katsotaan näitä näkemyksiä, niin hyvin usein saattaa huomata, että ne ovat erittäin suorasanaisia tässä arvioinnissaan. Eli minusta kannattaa tulla niitä tarkistella. Tähän liittyvä asia on sellainen, johon joudun pyytämään jonkun verran kärsivällisyyttä, sillä Tilintarkastustuomioistuin on viemässä päätökseen tarkastusta komission vaikutusanalyysijärjestelmästä ja siitä, millä tavalla näitä analyysejä käytetään komissiossa ja myös parlamentissa ja neuvostossa. Tuo kertomus on todennäköisesti syyskuun alussa saatavilla, joten tässä jää hieman aikaa sille työlle, mitä teette. Ja varmaankin, rikkomatta mitään salaisuussäännöksiä, voin varmaankin kertoa, että aivan kuten mikä hyvänsä tarkastus ottaa esille heikkoudet ja edut – ja ne kohdat, joissa täytyy tehdä parannuksia. Rohkaisevaa komissiossa meidän mielestämme on ollut se, että tämä riippumaton tarkastustoiminta lautakunnassa vaikuttaa todellakin komission työhön. Se johtaa parannuksen, joka on asteittaista. Ja sen täytyy mennä huomattavasti pidemmälle, kun tätä analyysiä tehdään. Ja perustavanlaatuisemmin se vie vielä eteenpäin tällaista kulttuurista muutoksia komissiossa. Tietoisuuden lisääminen pyritään integroimaan koko prosessiin ja kaikkiin sen osioihin. Tämä on sellainen osio, joka varmasti on hyödyksi, kun ne teette kesäloman jälkeen. Lopuksi haluaisin palata siihen, mitä edustajat Vailao ja Kreutzmann totesivat. Edustaja Vaille nimenomaan otti esille vaikutusanalyysin yhden tärkeän osion, joka on tämä integroitu lähestymistapa. Ja tässä toimimme aivan toisella tavalla kuin mitä monissa jäsenvaltioissa tehdään. Me tarkastelemme taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä sellaisia tässä integroidussa lähestymistavassa me sillä uskomme voimakkaasti, että vain tarkastelemalla kaikkia näitä eri näkökohtia voidaan sitten arvioida sitä, että tarvitaanko jotain lainsäädäntöä tai ei ja minkä muotoinen sen pitäisi olla. Tuon analyysin täytyy kattaa vaikutus, joka kohdistuu kansalaisiin ja kuluttajiin. Sen täytyy kattaa perusoikeudet. Sen täytyy kattaa. Ja kaikissa näissä voi nyt enää parannuksia. Sen täytyy kattaa sisämarkkinoiden kunnon toiminta. Kun tarkastellaan kaikkia näitä näkökohtia yhdessä analyysissä, Katsotaan, mitä hyötyä siitä, mitä synergiaetuja voidaan saada aikaiseksi. Vai näin voidaan saada sitten perusteltu näkemys lainsäädäntötarpeesta. Tämä on hyvin kunnianhimoinen lähestymistapa. Ja pelkästään yhdistynyt kuningaskunta pyrkii samanlaiseen toimintaan. Se on myös älyllisesti hyvin perusteltu, poliittisesti tarpeellinen ja koska me teemme sitä sisäisesti, niin toivomme, että se on tehokasta, että voimme saada tällaisia vaikutusanalyysejä oikea-aikaisesti kaikkiin ehdotuksiin ja voimme sen tehdä tavalla, jossa byrokratia ja kustannukset minimoidaan. Nämä ovat joitakin niistä avainkysymyksistä, joita käsittelemme ja mielellämme tietysti vastaamme sitten kaikkiin tuleviin kysymyksiin myöhemmin. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Watson, for a very clear... Kiitokset herra Watson tästä erittäin selvästä esityksestä. Minäkin olen lukenut tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja vaikka puheenjohtajana minäkään en voi siitä mitään todeta, koska tilintarkastustuomioistuin tarkkaili kokousta, jossa keskustelimme kuluttajasuojadirektiivistä direktiivin vaikutusarviota, tai tämä oli osa tilintarkastustuomioistuimen tutkimusta. Kertomus, kertomukseen tämä varmasti tulee vaikuttamaan myös merkittävästi. En sano tästä sen enempää. Rova Weiler, haluatteko vielä vetäistä langat yhteen tässä ja hieman kertoa meille myös tästä aikataulusta, joka tietysti riippuu myös Rova Nieblerin suunnitelmista tämän asiakokonaisuuden osalta. Niin lopuksi vielä sen verran, että ensinnäkin huomasin, miten äm, Höllän aikataulun ECR-ryhmä on antanut itselleen tässä. Herra Kreutzmannille vielä sen verran. Tämä toissijaisuusperiaate, niin kuin te tulkitsitte sitä, ei ole se sama kuin Rova Niblerin tulkinta. Eli julkinen tai yksityinen, tämä on, tämä on toinen asia, mutta äh, Rova Niblerin mielestä äm, on kyse siitä ehkä, pitäisikö Euroopan toimia vai kansallis, kansallisella tasolla toimia. Kun olemme ehkä joskus, siis olemme siis joskus eri mieltä kuin kansalliset edustajat. Siis tästä kaikesta voimme keskustella. Sitten vielä maksuviivästykset, niin kuin sanoitte. Mielestäni tässä aiheessa, tässä asetuksessa arviointi oli todellakin hyödyllinen. Ainoa, joka sitä kritisoi, tai ainoat, jotka sitä kritisoivat, eivät olleet sidosryhmiään, se ei ollut teollisuus, ei hallinto, vaan muutamat jäsenvaltiot sitä kritisoivat. Eli todellakin silloin pitää nähdä, ja tässä olen samaa mieltä teidän kanssanne, puheenjohtaja. Olen siis samaa mieltä ne teidän kanssanne. Eli että teettäminen ulkopuolella ei välttämättä ole automaattisesti riippumaton, riippumattomampi. Jos siis sanotaan riippumaton vaikutusten arviointi, niin silloin komis- ei voi sanoa, että komissio ei saisi tehdä sitä. Se on tietysti väärin. Riippumaton, sillä on minulle hieman eri merkitys. Esimerkiksi Price Waterhouse tai muu, muu äm, tällainen yritys kirjoittaisi esimerkiksi lain ä, äh, rahoitusmarkkinoista, niin silloin voisi kyllä epäillä, voiko tällaista arvioita sanoa riippumatta. Tämä on aivan eri asia. Tunnen kyllä komission työn jo ennen tätä maksuviivästysvaikutusten arviointia. En kuitenkaan sanoisi, että, että kaikki olisi paljon poliittisempaa kuin kansallisella tasolla. Jos niin olisi, jos siis olisimme täysin tyytyväisiä, meillä olisi tätä keskustelua tänään ja meidän ei tarvitsisi keskustella sellaisista näkökulmista kuin esimerkiksi vaikutukset kuluttajiin, että se siis otettaisiin paremmin mukaan. Tällaisia näkökulmia ei aikaisemmin ole otettu, otettu mukaan, eli parantamisen varaa on. Aikataulusta vielä sen verran, jos on siis totta, että komissio laatii vielä kesätauolla monia asiakirjoja, joita meillä mm, ei vielä ole, vaan vasta sitten elokuun lopulla ne saisimme, niin silloin haluaisin kyllä pyytää, että voisimme vielä kerran keskustella, vaihtaa mielipiteitä täällä valiokunnassa siltä pohjalta, mitä, komis, mitä asiakirjoja meille on toimittanut. Ja ehkä voisimme osallistua kuulemiseen, ehkä jurivaliokunnan kuulemiseen, jossa sitten ehkä olisi yhdistyneestä kuningaskunnasta edustaja tai ehkä USA-viranomaisten edustaja. Ja voisimme todellakin siis tällaiseen kuulemiseen osallistua ehkä juuri valiokunnan kuulemisiin. Se olisi ehkä hyödyllistä ennen kuin siis esittelen tämän äm, mietintöni, niin voisimme keskustella tästä vielä edelleen. Ehkä ö, voin kuitenkin tätä ennen vielä jonkun kirjallisen luonnostelman toimittaa. Ja tietysti haluaisimme tämän saada oman kantamme siis juuri valiokunnassa myös äh, kaikkien tietoon oikea-aikaisesti. Kiitos. Uh, Kiitoksia Rova Weiler näistä pointeista, joita toitte esille. Tämä asiakirja, johon viittasitte, on siis tilintarkastustuomioistuimen kertomus vaikutusarvioprosessista. Tilintarkastustuomioistuin varmasti oikein mielellään tulisi kertomaan tästä asiakirjasta. Ja kenties jotkut teistä voisivat sitten myös Rova Nivlerin ottaa tänne Tämä valiokuntahan mainitaan tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja asiakirja on ehdottoman arvokas. Yhteiskuuleminen kahden valiokunnan välillä, oikeusasioiden ja meidän välillä, johon kaikki Euroopan parlamentin jäsenet itse olisivat ja Se voisi olla oikein hyvä esimerkki ja tämä voisi olla erittäin arvokasta jos te voisitte vaikuttaa Ruva Niblerin, niin te näin toimittaisiin. Mitä puheaikoihin tulee? No, en minä tätä <laughs> asettanut tähän esityslistalle ihan viimeiseksi. Minä annoin itsellenikin tässä oikein reippaasti puheaikaa. Nyt minulla oli eh, tässä ilo uppoutua yhteen suurista intohimoistani. Haluaisin myös herra Watsonia kiittää hyvin täydellisestä vastaan vastauksesta ja haluaisin myös, että kertoista terveisiä Rova Klimberille, joka oli aikaisemmin tässä valiokunnassa. Rova Weiler, teillä tulee olemaan vielä paljon mielenkiintoista työtä ja kesän jälkeen jatkamme. Ja toivottavasti voitte myös maksuviivästysten osalta saada sopimuksen aikaiseksi, niin että teillä on enemmän aikaa tehdä työtä tämän asian osalta valiokunnassa. Näinpä valiokunnan kokous on päättynyt. Kaikille kiitoksia paikalle tulemisesta. Seuraava kokouksemme on maanantaina 13. heinäkuuta, puheenjohtaja korjaa 12. heinäkuuta kello 15 iltapäivällä. Tässä nimenomaisessa salissa. Ja myös tiistaina 13. heinäkuuta 9.12.30 on kokous. Ja sitten koordinaattoreiden kesken hyväks- sovittiin, että Iltapäivän istunto on sitten noin kello 15-17.13. heinäkuuta. Kiitoksia kaikille ja kokous on päättynyt.